ei esitetä minkälaisia vastalauseita, niin nämä nimitykset hyväksytään. Hyvät naiset ja herrat, tietää nette, että ehdokkuus oikeusasiamieheksi on päättynyt ja Emily O'Reilly täyttää kaikki vaatimukset ja toivon, että kunhan nämä krit, asiakirjat ovat käytettävissä, ne välitetään eteenpäin vetomusvaliokunnalle. Ja toinen joulukuuta järjestetään kyseisen henkilön kanssa myöskin avoin kuulemistilaisuus. Ekon valiokunta on tehnyt muutoksia parlamentin hyväksymiin asiakirjoihin.